take a seat. We can start. Olkaa hyvä ja istuutukaa niin, että voimme aloittaa. Okay. Good morning, good morning. Möchte... Hyvää huomenta. Haluaisin toivottaa teidät äh, tänä varhaisena aamuhetkenä tervetulleeksi ja sitten pyydän, että koordinaattoreiden kokouksen tulokset tuloksiin tutustutte ja jos teillä on jotakin huomautettavaa, niin kokouksen loppuun mennessä ilmoittakaa siitä tänne etu eteen. Tänään äänestetään tänä aamuna. Pyydän, että käytätte äänestyskorttejanne. Ensimmäinen äänestys on EUn ulkoisten toimien kulttuuriset ulottuvuudet. Haluaisiko rauha Shaake vielä käyttää puheenvuoron? Haluatteko sanoa jotakin? Thank you. Doris, um, Kiitos Doris. Haluaisin vain kiittää kollegoita heidän rakentavasta yhteistyöstään tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Tällä tavalla me annamme hyvin vahvan merkin komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle niin, että komissio kollegiona tekee yhteistyötä näissä tärkeissä asioissa niin, että EUlla on aktiivinen rooli maailmassa ja että me käytämme kulttuurisen monimuotoisuutemme laajaa ulottuvuutta. Kiitokset kaikille. Okei, okay. So, No niin, aloitetaan. Kohta yksi, suullinen muutos, puolesta vastaan tyhjää. 40. Uh, ah, no, Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46. Missä se nyt on, kysyy puheenjohtaja. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Für. 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. English, please. Ehkä minä pitäydyn nyt sitten englannissa. Anteeksi. Eihän englanti nyt ole niin kovin vaikeata. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkastaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mitä, mitä, mitä, mitä, mitä tapahtuu? Ahaa, sinun koneesi ei toimi. No, Kostalle kävi samoin. Aloitamme uudestaan. Äänestys alkaa suullinen tarkistus 2. Äänestys päättyy. Neljätoista puolesta, kymmenen vastaan, yksitoista vastaan. Ai ei, toimi. Viisitoista puolesta, kymmenen vastaan hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12, 13 puolesta ja 10 vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 ja 82 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta ei. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 87 tarkistus siis. Äänestys päättyy. Kahdeksan puolesta 17 vastaan hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 ja 16 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli 115.16 äänestys alkaa. Päättyy. 20 puolesta 6 vastaan. Selvä. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 123 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta 13 vastaan hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta 12 äh, puolesta 14 vastaan. Hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 137 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100. Kyllä, kyllä se hyväksyttiin, joo. 137. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15.13. Hyväksytty. No niin. S 139 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 vastaan ja 11 puolesta. Niin. Kone tämän määrittelee. Ei tässä ole keskustelemista enää. 138 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 136 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 141 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 ja 146 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 ai 150, mm, selvä. 150 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 151 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.9. 152 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 153 puolesta vastaan, tyhjää. kolme niin. Kaik, niin, niin. Kyllä minä näin, se hyväksyttiin. 154 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 158 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 161. The vote is closed. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 166 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.13. hylätty. Kolmetoista kolmetoista on hylätty. Onko joku jotain muuta mieltä? Ei? No niin, hyvä. Ei niin, mutta sääntö on tämä. En minä tätä päätä. Jos en olisi kysynyt Kostalta, niin tilanne olisi ollut selveä. No niin, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää. Kosta, oletko vastaan omaa tarkistustasi? älä, nyt, älä nyt sekoita minua. 171 puolesta. No niin, hienoa kaikki. Kiitos. No, ehkä minä olen tässä liian nopea. No, 172 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 174 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 175 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 176, kohta kohdalta, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 177 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus, ei, 179 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 181 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 182 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 183 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.

puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole selvää. Äänestys alkaa. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. 17 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjään. No niin, äänestys alkaa 24 tarkistus. Äänestys päättyy. 9 puolesta 18 vastaan. 19 vastaan. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, ei, anteeksi, 28, 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 33 ja 34 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, te haluatte tarkistaa sen? Selvä, eihän sitä koskaan tiedä. Äänestys alkaa. Tarkistus 35. Ai, minun korttini toimii nyt. No hyvä, äänestä sitten. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 12 vastaan. Kiitokset. Hyväksytty. Niin. No. on kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme. Äänestys päättyy.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 Ää, selvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa, tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta eikä yhtään vastaan. Mahtavaa, hienoa. Kaikki olivat puolesta. Ensimmäinen kerta, kun te äänestitte Roa Clark meidänkin joukossamme. <laughs> no niin, kiitokset. Onko kaikki kunnossa, kaikki hyvin? Selvä, voimmeko siirtyä seuraavaan äänestykseen? Another big one. Toinen suuri äänestys. Tästä tulee myös vaikeaa. Rouva Sanchez-Smith, Marie-Therese, haluatko sanoa jotakin? Ole hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet valtavasti työtä. Meillä oli parannustarkistuksia, jotka olivat aivan loistavia ja haluan et, sanoa, että Todellakin tämä työ on hyvä kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien kannalta ja uskon, että mahdollisuudet parantuvat ja me voimme tukea tätä kehitystä oman työmme kautta, koska se on tärkeää myös kokonaistaloudellisen kehityksen kannalta. Kiitoksia Haluan vielä kiittää myös sihteeristöä, koska he ovat eilen vielä illalla lähettäneet tämän viime, viimeisen version äänestyslistasta Rova Costa. Vorrei dire grazie alla relatrice per la disponibilità. Il gruppo SND... Haluaisin myöskin minä kiittää esittelijä ihan lyhyesti ja haluan kiittää myöskin muita varjoesittelijöitä. Me olemme tehneet kovasti työtä ja työ on hyvin myönteisesti otettu vastaan. Siksi minä haluaisin kiittää esittelijä myöskin siitä, että tältä alalta olisi tarkoitus saada valkoinen kirja, jotta etenisimme alalla. Ja haluaisin kiittää erityisesti valiokunnan sihteeristöä. He ovat tehneet erittäin hienoa työtä verrattuna muihin valiokuntiin. Kiitoksia paljon. Haluaako joku vielä muu puhua? No nyt minä puhun saksaa. Ja, einfach. Eli puolesta vastaan tai tyhjää. Tämä on hyvin yksinkertaista. Eli kata kreikaksi. Kuulostaa oikein hienolta, eikö niin? Siis dafür dagegen enthaltung on tämä puolesta vastaan tyhjää. Aloitetaan tarkistuksesta 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy. Eli hylätty. 13.15 hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 17 vastaan, 10 puolesta hylätty. Itre 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta. Ja nyt on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. 15.14. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Toinen osa 68. Äänestys alkaa. Päättyy. 16.13. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 76 puolesta vastaan. Mitä? Tarkistaa vai? Eli äänestys alkaa 75. Tarkistus 75 äänestys alkaa, päättyy 18.11. Ei enää huonompaa tulosta voi saada. Mm. No hyvä. No missäs oltiin? 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 138, siis äänestys päättyy. 20, uh, 29 hyväksytty. Empl 22 puolesta. Ai, anteeksi, mitä? Missä se on? 78, anteeksi. 78 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 79 puolesta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus Silvia Kosta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lökökod, haluaisin kysyä, hän sanoi, että hänellä oli sellaisia tarkistuksia, joita ei ole hyväksytty. Onko teillä nyt ne mukana? No, jos minun täytyy vielä pyytää tätä näin. Äh, hän sanoi eilen, tai sanoin, että hänellä on niitä ja sitten tänä päivänä pitäisi äänestää. Ai ei tästä vai? Aha, no hyvä sitten, anteeksi vaan. Ja noin. Noin minä huolehdin noista liberaaleistakin. Kukas minua siitä kiittää? Ei kukaan. No, 84. 84 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys alkaa 84. Äänestys päättyy. 23 vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vai mitä? Ai, anteeksi, 85 sanoi puheenjohtaja, 85 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puol- ja 96. Voidaan äänestää yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 ja 98 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sata puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksi puolesta, vastaan, tyhjää. Mitä? 102? Ei sitä ole pois vedetty. 102 ei ole vedetty pois. No niin, uudestaan. 102 puolesta, vastaan, tyhjää,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 hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty 116 ja 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 125 puolesta vastaan mitä? 125 ei ole vedetty pois. Minun saksani on hyvin selkeää. Ja tulkkien vika. Eli 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130, ei, vai mitä? Raukeaa vai? 131. 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 134 kolmena, kolmessa osassa niin mukavaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kosta, me äänestämme sinun esityksestä esityksestä kolmasosa puolesta vastaan, hyl, tyhjä, hylätty. Mitä? 136 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa 141. Äänestys alkaa siis. 141. päät, äänestys päättyy. Äänestys päättyy siis 16 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. 135 puolesta. Ai mitä? Ai itre 10. Anteeksi. Jaa, jaa, sehän hoidettiin jo. Itre 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 142. Ei tarvitse äänestää. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi kahdeksan puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjä hylätty. 151 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 ei äänestetäkään. 159 vedetty pois 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 163. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Ai puolesta vai? Se on teidän. Se on sun. Ai, ai, ei. Ei, ei, ei. Se oli minun virheeni. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 on vedetty pois, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 169 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 173 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Itre 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan. Ja vielä uudestaan. 176 puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18, 11 hylätty, 20. Johdanto-osan kappaleen B, puolesta, 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Inta ykkösestä. Äänestys päättyy. 15.14 hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 ei hyväksytty. 31, 31 kosta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja kolme Kelly on siellä Irlannissa ja juhlii St. Patrickia. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, hän selitti eilen, että tänään täytyy juoda olutta. No ei se, en minä sitä keksinyt. 37 puolesta vastaan No tarkistetaan. Äänestys alkaa. 37 siis. Äänestys päättyy. Ohoi, hurja. 29. Hylätty. Empl C. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan ja uudestaan tarkistetaan. Vai mikä tämä olikaan? 42. 42 äänestys alkaa ja äänestys päättyy.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 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Ja sitten, mitäs tää on? Inta. Voi hyvänen aika. Ja voisimmeko joistakin äänestä yhdessä? Ai ei voi. No Inta. No mikäs tää on? Inta kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis hylätty. Chucheston. Voi herranen aika. No sanon luvun vaan kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. No sitten kysyin, että voidaanko neljästä, viidestä, kuudesta, seitsemästä, yhdeksästä äänestä yhdessä. Ai ei. Aina jotain erityistä. No neljä puolesta No heihän ne halua. Joo, joo. Liberaalit ei halua neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ku- seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan. No täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Yhdeksän siis. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja sitten empl, empl yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ei äänestetä, ei äänestetä. Kuusi. Juu, juu, kuusi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kaksi, kymmenen, anteeksi, kaksitoista, sano puheenjohtaja puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Neljätoista puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Viisitoista puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 17 ei äänestetä, 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hy- hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. A, B ja C puolesta vastaan tyhjä hylätty. Voi herranen aika. Itre. No, tässä nyt kieli menee solmuun kamalaa. Itre kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän ja vielä kohta kohdalta äänestys. Yhdeksän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hylätty 11, ei tarvitsekaan äänestä 12 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 13 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 14, 15, ei 16 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 17 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 18 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. Regi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa Regi kakkosesta. Äänestäkää Regi kakkosesta. Siitä huolimatta äänestä vaan Regi kakkosesta. Äänestys päättyy. 17.12. Onko joku äänestänyt väärin? Ai siellä on punaista tuolla vihreätä. E, en minä mitä, mitään laske, ei minä, vaan teidän koordinaattorinne. No niin, 17, 12 hyväksytty. No mikä se sitten olikaan? Niin, sitten kolme on vuorossa seuraavaksi. Puolesta vastaan hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja taas kohta kohdalta äänestys kolmena osana. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt on juri vuorossa. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa juri kolmosesta. Äänestys päättyy. 29.1. No hyvä. Ehkä minä olen vähän liian nopeaa. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta, 12, juu juu 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, voidaanko 14, 15 PCD yhdessä ottaa? Okei, okay, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. E, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. F, puolesta vastaan tyhjää hylätty. G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, ja sitten äänestyksen lopuksi. Tämä lopullinen äänestys. Äänestys alkaa, kuka puoltaa. Lopullinen äänestys. Ja Mariahan istuu tässä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 26 puolesta, kaksi tyhjää. Me kiitämme eh, Maria ja myöskin varjoesittelijöitä. No niin, meillä on vielä kaksi äänestystä, mutta herra Martinez, Martinez on paikalla. Haluatteko te jatkaa äänestyksiä ja sitten kadota eikä kuunnella, mitä herra Martinezilla on sanottavaa? Vai jatketaanko? Mutta teidän täytyy sitten jäädä tänne. Olisi todella epäkohteliasta lähteä täältä. Rover Jean. Haluaisin vetää pois tarkistuksen numero 16. Yes, yes, yes. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. A very enjoyable experience. Kiitoksia. Tämä on ollut todellakin hyvä kokemus tehdä tätä mietintöä mietintöä. Tämä on todellakin hyödyllinen mietintö ja meidän täytyy ottaa huomioon myös komission tiedonanto ja myös Unkari puheenjohtajavaltiona on tekemässä tästä prioriteetin. Eli tämä on ollut menestyksekästä yhteistyötä ja haluan kiittää kovasti kaikkia varjoesittelijöitä, henkilökuntaa ja kaikkia ammattilaisia, joiden kanssa olemme voineet vaihtaa ajatuksia tästä aiheesta. Ja kiitokset kaikille, jotka ovat olleet tässä mukana. Okei. Okay. Dan Selvä. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31. Ei. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Numero 40, tarkistus 40, äänestys alkaa, äänestys päättyy. 17 puolesta 10 vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 ja 57 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 58 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 ja 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaanko 72? Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 72. Äänestys päättyy. Hy- 17.10 hylätty. Ihan kuten sanoin. 73 puolesta vastaan. Anteeksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 ja 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12 puolesta 13 vastaan hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 ja 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 90 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 90. Äänestys päättyy. 14.12 hyväksytty. Tarkistus 3. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus viisi puolesta. Ai, neljä ei välistä. Anteeksi, anteeksi. Unohdin nelosen. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Ty- Äänestys alkaa, tarkistamme. Äänestys päättyy. 13.13 hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 16 on vedetty takaisin, ei kun anteeksi 15. 15 puolesta, ei, kun senhän juuri äänestimme. Ja 16 on vedetty takaisin. Niin, niin, niin. Ja sitten 17. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 ja 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko te tarkistaa? Selvä. Tarkistamme. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.15 hylätty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27.0. No niin, ja edustaja Zver haluaa sanoa vielä jotain. Jaz bi se rad v imenu poročevalcev v senci eh, poročevalke gospe Hannibal eh, zahvalil. Haluaisin vain sanoa varjoesittelijänä Rouvo Hannibalille, että haluan kiittää hänen ystävällisestä yhteistyöasenteestaan. Me saatoimme hyvin usein päästä yksimielisyyteen ja tämä osoittaa sen, kuinka myös poliittiset ryhmät voivat jossakin vaikeassa tilanteessa tehdä yhteistyötä hyvin. Mahtavaa. Hienoa. Ja nyt sitten tämä viimeinen äänestys joka on lyhyt. Se on lyhyt, se on todella lyhyt. Esittelijä Rabatu, olkaa hyvä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita. Työ on ollut kiinnostavaa. Kiitokset kaikille niitä, jotka ovat osallistuneet tähän. Kiitos. Ja nyt menoksi. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkist... Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi toinen osa. Jaha, kahdeksan raukesia. Tarkistuksen kuusi, toinen osa. Puolesta, vastaan, hylätty. Yhdeksän, puolesta. Niin, kymppi raukeaa, eli yhdeksän. Ai, niin se hylättiin. No niin, niin, niin, niin, niin. Kyllä, kyllä. Voi herra estä sentään kyllä tämän kanssa. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus yhdeksän Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14, 11 hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 ja 16 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistukset 15 ja 16. Äänestys päättyy. 18, 17 hyväksytty. 14 puolesta. Ei, anteeksi. Hyppäämme suoraan kompromissiin kaksi. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 22. Äänestys päättyy. 11.13 hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta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 26.0 hyväksytty. Sydämelliset eh, onnittelut esittelijälle. So, can I ask you please to stay? Eh, pyytäisin teitä nyt jäämään tänne, koska nyt meillä on meidän kollegamme varapuhemies Martínez Martínez kertomassa meille Euroopan historian talo hankkeesta. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Kaikki voivat kyllä jäädä. He voivat jopa oppia jotain. So, directly. So once again. No niin. Aika kauhea mykä täällä. No kuten te kaikki tiedätte, me olemme jo pitemmän aikaa äh, toimineet tämän historian äh, talohankkeen parissa, joka Pöterin käynnisti Martínez Martínezin kanssa. Meillä on budjettivaliokunnan päätös tästä ja sen vuoksi tiedämme, että tämä projekti voidaan viedä päätökseen. Annamme nyt Martínez Martínezille puheenvuoron, että hän voi kertoa, mikä on asian tola ja tila. Niin, että me tiedämme äh, sitten, että millä tavalla me tätä viemme eteenpäin ja olen todella iloinen siitä, että me kulttuurivaliokuntana vastaamme tästä asiasta ja toivon, että te istutte Martínez Martínezin puheenvuoron loppuun asti. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. On todellakin ollut miellyttävää olla paikalla myös tässä äänestyksen aikana ja katsoa, miten valiokunta toimii. Tämä, tässähän tulee suorastaan kateelliseksi siitä, kun katsoo, miten täällä tehdään töitä. Meillä oli tilaisuus jo joitakin vuosia sitten tehdä yhteistyötä Doris Pakin kanssa. Minä olen nyt todellakin tyytyväinen, kun voin tulla tänne valiokuntaan keskustelemaan kanssanne ja minä haluaisin tehdä selkeäksi, selväksi sen, että tämä on nyt jo neljäs kerta, kun tulen tähän valiokuntaan kertomaan ja päivittämään tietoja tästä hankkeesta, siitä miten siellä edetään. Tämän sanon jo näin aluksi, koska nyt kun ajatellaan näitä olosuhteita, joissa elämme, niin esitetään usein kysymys, siitä valitetaan, ettei ole ollut riittävästi tiedotusta, viestintää ja avoimuutta, mutta tässä valiokunnassa todellakin, nyt on kyse jo neljänne, neljännestä kerrasta, kun olen tullut kertomaan asiasta. Usein on esitetty pyyntö ja se on johtanut tähän, että tulen paikalle. Viime kerralla, viime vuonna maaliskuussa olin täällä ja sen jälkeen on tapahtunut paljon tärkeitä asioita. Ensinnäkin haluan kertoa äh, teille tietoja ja sitten toisena asiana haluan äh, kertoa niistä äh, hyvistä asioista ja ilonaiheista ja sitten myös joistakin huolenaiheista. Haluan pyytää teiltä myös neuvoja ja pyydän teiltä myös tukea ja tämä tarkoittaa sitä, että haluaisin, että miettisitte, miettisimme ehkä yhdessä näitä asioita ja sitten pyydän myös lopuksi teiltä apua, koska todellakin nyt tarvitaan apua tämän hankkeen kohdalla. Emme käytä paljon aikaa näihin aikaisempiin vaiheisiin hankkeessa – koska tehän tiedätte varmasti, mitkä alkuvaiheet ovat olleet ja tiedätte, että tämä on prosessi, joka on jo jatkunut tietyn aikaa. Tässä on kaksi tärkeää päivämäärää alkuvaiheiden kannalta. Ensinnäkin on tällainen inspiraation hetki, joka liittyy kaikkeisiin, kaikkiin hankkeisiin, ja minä voin sanoa, että tuo ko- kohta liittyy siihen, että Saksan historian talo oli yksi lähde. Se, piti, pitää olla, se sijaitsi siis Bonnissa. Ja sitten Euroopan neuvosto sai vuoden, museohan, vuoden museopalkinnon. Ja tämä tietenkin oli suuri ilon hetki ja se myös loi uutta toivoa. Tämä Leipzigin käynti oli tärkeä ja se sai meidät miettimään tarvetta toistaa tämän tyyppistä loistavaa kokemusta eri tasolla. Sitten toiseksi meillä on ollut se tietoisuus alusta saakka, että on välttämätöntä, että opetetaan nuorille, nuorille sukupolville, mutta myös vähän vanhemmille ihmisille, eurooppalaisille. Heille täytyy opettaa eh, jotakin, jota, jonka minä olen määritellyt eräänlaiseksi ihmeeksi. Eli meillä on maan osa, joka on elänyt 2000 vuoden ajan erilaisia vaiheita. Siellä on ollut hyökkäyksiä, totalitarismia, on käytetty voimakeinoja, on ollut sotia, on ollut erilaisia konflikteja. Ja tämä manner, tämä maan osa on nyt muutaman kymmenen vuoden ajan muuttunut täysin toisenlaiseksi, jossa on voimakasta integraatiota, suvaitsevaisuutta, yhdessä eloa, perusoikeuksien kunnioittamista. Me käymme vuoropuhelua eri tahojen välillä, jotta voimme ratkaista niitä konflikteja, joita on ollut ja joita on aikaisemmin ratkaistu väkivallan muodossa. Ja tämä on todellakin ihme, kun olemme siirtyneet tällaista vastakkainasettelusta integraatiovaiheeseen ja autoritaarisista järjestelmistä on synnyt, siirrytty demokratiaan, demokraattisiin järjestelmiin rauhas, sodasta rauhaan. Ja tämä ihme on poliittisten päättäjien ja poliitikkojen aikaansaama ihme. Ja tällä tavalla voimme nauttia todellakin merkittävästä ö, yhteiskunnallisesta uskottavuudesta – ja arvonannosta. Ja tämä pitäisi kertoa ja esittää, kertoa miten tämä kaikki on syntynyt ja saatu aikaiseksi. Ja on kyse sellaisesta ihmeestä, joka ei vielä välttämättä ole kuitenkaan konsolidoitu tai vahvistettu tai sitä ei pidä pitää minään itsestäänselvyytenä. Täytyy ottaa huomioon, että elä, elämä jatkuu, meidän, me menemme eteenpäin. Meidän täytyy ottaa myös mukaan eri sektorit tällä ö, mantereella ja meidän täytyy nauttia tästä vapaudesta, joka meillä nyt on. Ja vaikka sanotaankin, että elämme vapaassa yhteiskunnassa, vapaassa maailmassa, meidän täytyy ottaa huomioon nämä eri osat. Ja kun ajatellaan Keski-Eurooppaa, niin siellä sanottiin, että ihmiset sanottiin, että, että, kun he katsoivat kohti länttä, niin sitten sanottiin, että siellä eletään vapaudessa ja paratiisissa ja he elivät totalitaarisessa järjestelmässä. Tämä on tämä ensimmäinen inspiraatio tähän hankkeeseen. Sitten on esitetty paljon rationaalisia ja loogisia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on, miksi parlamentti on lähtenyt tällaiseen hankkeeseen. Ja tämä on aivan rationaalinen kysymys, koska todellakin, jos ajatellaan parlamentteja, niin emmehän, eihän meillä ole tapana ryhtyä pystyttämään ja rakentamaan museoita. Mutta parlamentti on lähtenyt tähän hankkeeseen. Yksi syy on siihen, että puhemies hans Pöttering on siellä idean isänä. Ja nyt 15 vuoden ajan on jo epäonnistuttu. On haluttu 15 vuoden ajan luoda tämän tyyppinen museo, mutta tuo hanke on epäonnistunut, koska siinä on ollut liian monta kokkia sopan ympärillä. Kun ajatellaan tätä alkua, niin meillä on parlamentti, neuvosto, komissio, belgialaiset ja täällä on isä, poika ja pyhä henki mukana. Eli nyt on sitten menty eteenpäin hyvin hitaasti näissä olosuhteissa, koska se mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, mitä neuvosto on tehnyt, siellä on ollut 26 öö, öö, salia, jokaisessa oma historiansa, mutta nyt tämä on siis epäonnistunutta menneisyyttä, mutta meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen, meidän täytyy luoda selkeä visio tulevaisuudesta ja me haluamme mennä eteenpäin. Meillä on tiettyjä ongelmia, joita tämä hanke tuo mukanaan, mutta tämä on parlamentille ha- tärkeä haaste. Mehän edustamme pluralismia ja me olemme kykeneviä ottamaan vastaan tämän tyyppiset haasteet. En myöskään pelkää tai epäile sitä toista miksi kysymystä. Miksi komissio on tässä jätetty syrjään. Nythän parlamentti on ottanut tässä pääroolin. Eli me olemme pyrkineet alusta saakka ottamaan mukaan kyllä muitakin tahoja. Komissio on tässä ikään kuin suojelijana. Sitten meillä on Belgian hallitus ja Brysselin paikallishallitus. Hei, nämä kaikki tahot on pyritet, pyritty ottamaan mukaan, mutta siinä on otettu huomioon myös vastuu siitä, että parlamentti rahoittaa tämän hankkeen. Ja jos ei olisi ollut vaihtoehtoja, niin se on eri asia, mutta nyt tämä on väylä, jonka olemme valinneet. Meillä on ollut viime käynnin jälkeen myös tärkeitä edistysaskeleita, joista haluan kertoa. Ne ovat suuri ilon aihe, kuten jo äsken mainitsin. Yksi näistä edistysaskeleista. Siellä on ollut kaksi prosessia, jotka ovat menneet samanaikaisesti eteenpäin, rinnakkain. Yksi on se, joka liittyi tähän ö, tieteellistyyppiseen asiantuntijaryhmään, joka huolehtii myös museon järjestäytymisestä. Meillä on nämä suojelijat ja tietenkin tämä tieteellinen puoli ja henkilövalinta on ollut pitkä ja monimutkainen prosessi. Tämä on sanoa, sanottava, vaikka sanonkin sen näin pöytäkirjan ohitse. Eli se on ollut pitkä ja monimutkainen, koska tästä tulikin monimutkainen kysymys siksi, että tässä talossa on merkittävää byrokratiaa ja joskus sitä on suorastaan mahdoton ratkaista tai päästä sen yli. Ja sitten kun luullaan, että nyt tilanne on jo hallinnassa, niin ei, taas täytyy pyytää lupa jostakin ja sitten hakea allekirjoitus sieltä ja täältä. Ja sitten tulee hetki, jolloin aivot ovat solmussa, koska vaikuttaa siltä, että koskaan ei löydy ulostietä. Kun ajatellaan byrokraattiselta kannalta, niin tämä on todellakin oikea labyrintti, mutta tästä labyrintistä olemme kuitenkin päässeet eteenpäin ja nyt olemme päässeet valintavaiheeseen. Meillä oli satoja ja satoja ehdokkaita myös tähän johtajan tehtävään, museon johtajan tehtävään ja samoin tähän akateemiseen johtoryhmään. Meillä oli siihen valtavasti ehdokkaita ja jos ajatellaan sitä, että meillä oli 90 asiantuntijan paikkaa, niin sinnehän oli todellakin paljon ehdokkaita ja johtajan tehtävään oli vähemmän ehdokkaita. On vaikea löytää museoasiantuntijaa, jolla olisi pitkä kokemus. Ja sitten täytyy löytää henkilö, jolla on myös kielitaitoa, joka on sopivan ikäinen. Meillä oli myös sopivia ehdokkaita muilta osin, mutta sitten heidän ikänsä ei oikein sopinut tähän tehtävään, koska piti ajatella, että nyt tämä suunnitteluvaihe kestää kolme vuotta, sitten kolme vuotta, kun saamme tämän museon todellakin käynnistymään, niin siinä oli tiettyjä aikatauluongelmia. Mutta valinta on nyt tapahtunut ja rouva Bangen Jau, joka on tällä paikalla, oli myös ja valinta oli todellakin sellainen, että saimme tähän tehtävään hyvän henkilön, ammattitaitoisen henkilön. Me emme siis huolehdi nyt näistä museon sisältöasioista. Hän on Sloveniasta ja hänellä on myös äh, tietyt yhteydet Hollantiin ja hänellä on äh, hyvät äh, tai paljon kokemusta – hän on ollut myös Ljubljanan kaupunginmuseon johtajana ja hän on tehnyt työtä paljon tällä alalla. Eli tässä hankkeessa, tässä tehtävässä saavutimme paljon menestystä. Ja sitten vielä arkkitehtonisen hankkeen valinta oli toinen pitkä ja vaikea työ. Meillä on tämä Eastman Building, Eastman rakennus, joka on tässä parlamentin puiston yhteydessä. Se on entinen köyhien lasten koulu ja viime vuosisadan puolella sitä käytettiin kouluna ja arkkitehtonisesti se on todellakin mielenkiintoinen rakennus. Olen kuunnellut monia arkkitehtiä, arkkitehtiä, jotka ovat puhuneet ja esitelleet rakennusta. Ja sitä ei ole kuitenkaan luokiteltu miksikään kulttuurihistorialliseksi ähm, perintörakennuksiksi, mutta se on kuitenkin merkittävä rakennus. Olemme yhteyksissä moni, olemme olleet yhteyksissä monien arkkitehtikoulujen kanssa ja sitten on valtavasti eri tahoja, jotka ovat saaneet tai ja pysy, kysyneet tietoa. Siinä äm, kilpailussa oli 130 osallistujaa ja näistä valittiin 12 yritystä. Sen, ne olivat sopivia tiettyjen ö, kriteerien pohjalta. Ja sitten otettiin tai järjestettiin tällainen luonnos, kil, luonnosten kilpailu, ranskaksi sanotaan skis, eli tällaiset hankkeet, luonnokset, pyydettiin näitä 12 yritykseltä sitten syyn, käytiin pitkiä keskusteluja ja sitten valittiin kuusi, joista sitten jäi jäljelle vielä kaksi. Ja jossain vaiheessa ajattelimme, että meillä oli jo yksi hanke, jonka olisimme voineet valita – mutta sitten toisessa finalistissa oli vielä myös vahvoja puolia. Ja sitten ajateltiin, että jos tähän jää vain yksi ehdokas, niin, niin sitten ratkaisu on helppo, mutta nyt meillä on yksi hanke. En tiedä, onko teille jo jaettu nämä, ilmeisesti on, Eli siellä on kuvia tästä voittajaehdokkaasta. Ja minun täytyy sanoa, että silloin kun nämä kaksi yritystä olivat vielä mm, esittelemässä luonnoksia, niin tämä oli todellakin vaikuttavaa ammattitaitoista työtä. Puhumme nyt tästä hankkeesta, joka sitten voitti. On kyse parisilaisesta yrityksestä, ranskalaisista arkkitehteistä ja he ovat tehneet myös Petit Palais museon uudistustyön ja rakennustyön ja he ovat, heillä on myös ollut merkittäviä hankkeita Tuluusissa. Eli tässä on kyse vankasta kokemuksesta, vankasta ammattitaidosta ja voimme sanoa, että tämä valintaprosessi oli todellinen menestys ja on ollut, se on ollut myös suuri ilon aihe. Ja sitten ehkä jotenkin yllättävällä tavalla syntyi myös hankaluuksia ja esteitä. Ja minun täytyy sanoa, että näistä esteistä, että ne ovat kyllä, ne ovat kyllä aivan rationaalisia ja perusteltuja. Jotkut niistä sitten ovat ehkä vähän vähemmän rationaalisia. Meillä on tiettyjä velvoitteita etsiä keinoja ratkaista asiat siten, että ne tyydyttävät kaikkia osapuolia. Ensinnäkin on kyse hankaluuksista, jotka liittyvät budjettiin. Ja täällä on kyse tästä periaatteellisista esteistä. Ensinnäkin nämä budjettikysymykset. Rouva Tryppel kertoo meille niistä vähän myöhemmin. Hänellä on ollut tärkeä osa tässä tehtävässä. Ja tämä budjettikysymys on sellainen, että viime vuonna – kun tehtiin 2010, tai oli kyseessä 2010 budjetti, oli tietty rahoitus ja sitten 2011 tuli kaksi ja puoli miljoonaa euroa. Katsottiin, mitä tämä arkkitehtien työ tulee merkitsemään budjetille. Tässä kohdassa on hyväksytty 2011 vuoden budjetti, mutta siellä on joitakin kollegoita, jotka ovat ottaneet kantaa tähän ja Rova Trypel on tukenut sitä, että esitetään, tai laitetaan tällaisia varauksia, esitetään budjettivaliokunnalle tietyt kysymykset, perustellaan nämä kohdat, jotta nämä kaksi ja puoli miljoonaa, jotka tarvitaan, että ne vastaavat tiettyjä julkilausumia ja niitä tiettyjä vaatimuksia järkevällä tavalla. Mutta tämä ei tietenkään ole ainut este. Toisin kuin jotkut kollegat tämän hankkeen johdossa ajattelevat, niin minä aikaisemmissa kokouksissa olen ymmärtänyt sen, että se ongelma, joka budjettivaliokunnan kollegoilla on, ei ole ainoastaan se, että miten kerrotaan, että miten nämä mm, varat käytetään, mutta sitten on vielä kaksi ryhmää kysymyksiä. Ensinnäkin, miten mitä tulee maksamaan tämän museon pystyttäminen ja käynnistäminen? Tämä on aivan perusteltu kysymys, koska he sanovat, että täytyy käyttää tätä 2,5 miljoonan varausta. Sitten on toinen, toisen tyyppisiä kysymyksiä ja siinä keskitytään siihen, mitä tulee maksamaan tämä toiminta silloin, kun museo vuonna 2014 avataan. Ja silloin katsotaan juuri tätä ensimmäisen maailmansodan teema vuotta ja satavuotis juhlavuotta. Eli silloin katsotaan ja esitetään kysymys myös, että mitä kaikki tämä tulee maksamaan paljonko tulee maksamaan ensinnäkin museon avaaminen ja sitten kolmantena, mitä tulee maksamaan se, että tämä museo todellakin tulee olemaan toiminnallisessa vaiheessa. Nyt on sitten pyritty löytämään ja toimittamaan kaikki mahdollinen tieto ja minun täytyy sanoa, että hyvin surullisesti on todettava, että olemme tavanneet monia kollegoita, jotka tulevat ja pyytävät tietoa eh, niistä sitä tietoa, joka jo on olemassa. Eli nämä, eivät, nämä kollegat eivät ole sitten lukeneet niitä papereita, jotka heillä ovat oikeastaan kädessään. Ja tämä kyllä harmittaa. Meillä on ollut Pötteringin ja budjettivaliokunnan kanssa kokouksia ja sitten meillä on ollut kokouksia poliittisten ryhmien kanssa ja lisäksi puhemiehistön kanssa ja tässä on ollut tiettyä hämminkiä, koska siellä poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksesta saimme voimakkaan ja yksimielisen tuen. Lisä, tämä koski myös budjettikysymyksiä, mutta sitten taas budjettivaliokunnassa oli hieman jännitteitä ja jotkut kollegat sanoivat, että meillä ei ole tietoa tästä, meillä ei ole pienintäkään tietoa. Ja sitten, sitten nousee sieltä toisen poliittisen ryhmän edustaja sanoo, että joka nousee paperit kädessä pystyyn, että tässähän nämä ovat, tässä se seisoo, miksi ette ole lukeneet näitä tietoja? No, tämä on se todellisuus, miten me täällä teemme työtä ja miten asiat etenevät. Meillä on paljon papereita, joita sihteeristö valmistelee, mutta kyllä ne täytyy myös sitten lukea. Eli kun syytetään, että ei ole ollut avoimuutta, niin täytyy katsoa, mitä tässä parlamentin johdossa on tehty. Ensinnäkin tämän valiokunnan puheenjohtaja ja toinen edustaja tästä valiokunnasta, joka on myös varapuheenjohtaja. Ja sitten on ollut myös budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Hän on ollut siellä nimenomaan budjettivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa ja samoin rouva Pak, eihän hänkään ole osallistunut näihin kokouksiin siksi, että hän on minun ystäväni, vaan siksi, että hän on tämän valiokunnan puheenjohtaja. Eli hän on hoitanut, hoitanut siellä tehtävänsä ja velvollisuuksiaan. Tällä hetkellä valitettavasti on, siis onneksi meillä on nyt nämä 2,5 miljoonaa euroa, jotka on otettu tästä näistä varauksista. Ja voimme siis allekirjoittaa nämä sopimukset arkkitehtien kanssa. Eli tässä on päästy eteenpäin, mutta on vielä joitakin asioita, joita täytyy parantaa. Ja yksi niistä on se, että meidän täytyy ensinnäkin tuottaa sellaisia lukuja, jotka ovat asianmukaisia ja oikeita siitä, mitä tämä kaikki tulee maksamaan. Olemme myös tavanneet sellaisia kollegoita, jotka sanovat, että Minun kokemukseni on se, että kun sanotaan, että joku maksaa 50 miljoonaa, niin sitten se loppujen lopuksi tuleekin maksamaan 100 miljoonaa. Totta kai tämä on sellaista äh, tietoa, joka sitten saattaa lähteä leviämään ja joissakin maissa se toimii näin, mutta ei, ei, ei, ei, ei kaikkialla toimita näin. Eli kun me annamme jonkun luvun, niin siihen sitoudutaan siitä on tehty tietyt sopimukset. On selvää, että tässä on todellakin ponnisteltu kovasti, jotta ne luvut, jotka meillä on museon avaamisesta ja kuluista, ne ovat sopimusten alaisia lukuja. Ja sitten onkin vaikeampi antaa tarkkoja vuosittaisia lukuja siitä, mitä tuon museon toiminta tulee maksamaan, mitkä ovat kulut sitten. Jos ajatellaan sitä, mit, jos verrataan, mitä museon toiminta maksaa jossakin toisessa maassa, toisessa paikassa, voidaan katsoa, että siellä on vaikka 12 ja 13 tai 12-13 miljoonan euron budjetti vaikka kaksi, sitten 2013 vuodelle ja sitten katsotaan 2014 luku, joka vastaa edellisen vuoden lukua. Eli meidän täytyy toimia siten, että meillä on voimakasta interaktiivisuutta eri instituutioiden kanssa. Meidän täytyy katsoa myös eri seikkoja, kuten tätä pysyvän näyttelyn 4004 ja sen sisältöä. Meidän täytyy siis kun mietimme sitä, mitä tämä toiminta tulee maksamaan, niin meillä on noin 13 miljoonan euron vuosibudjetti. Siitä voidaan totta kai keskustella Sehän on museo, joka tulee olemaan auki myös lauantaisin ja sunnuntaisin ja tämä tietenkin johtaa tiettyihin kuluihin. Minusta on itsestään selvää, että tämä hanke ei mitenkään aio pyrkiä minkäänlaiseksi parlamentin mm, osastoksi, vaan sillä on tietty oma autonomia, se toimii Euroopan historian talona, eikä se myöskään pyri eh, hakemaan systemaattisesti rahaa Euroopan parlamentin budjetista. Yksi kysymys, joka on myös tullut voimakkaasti esille, on se, miksi, miksi ei puhuta rahoituksesta komission kanssa ja e, belgialaisten instituutioiden kanssa. Totta kai tästä voi olla monta mieltä, mutta minä uskon, että jos ajatellaan toimintaa, niin siihen osallistuu myös komissio ja Belgian viranomaiset. Minä uskon vilpittömästi, että on, tästä tulee helppoa, jos parlamentti ottaa ottaa työkseen tämän käynnistämisen ja sitten myöhemmin saamme myös sponsoreita, julkisia tahoja tai yksityisiä sponsoreita. Mutta totta on, että jotkut kollegat ovat olleet sitä mieltä, että tämä ei ole riittävän täsmällistä. Sitten puhun vielä ongelmasta, jossa haluaisin hieman ajatuksianne ja yhteistyötänne. On totta, että nyt ei ole vielä saavut tai ei ole noudatettu tällaista tiukasti parlamentaarista tietä, ei ole ollut mietintöä, ei ole ollut lausuntoja, ei ole tehty kuten tavallisessa mietintömenettelyssä, että keskustellaan mietinnöstä, sitten se valiokunnassa sitten se menee täysistuntoon ja niin edelleen. Joskus on esitetty ajatus, että tämä menettely olisi vapauttanut meidät joistakin huolenaiheista ja joistakin epämukavuuksista, joihin ne olemme joutuneet. Mutta sitten ihmiset, joilla on ollut enemmän kokemusta kuin minulla, ovat olleet sitä mieltä, että tällä tavalla kulttuurivaliokunta ja budjettivaliokunta olisivat olleet selkeästi mukana tässä työssä. Kyllä tästä kuitenkin on puhemiehistössä useaan otteeseen äänestetty, samoin poliittisten ryhmien puheenjohtajien kokouksessa on äänestetty, on äänestetty myös näistä budjettikohdista aivan sääntöjen mukaisesti. Joten en tiedä, miten tässä keskustelussa, joka jota tullaan käymään, niin 2012 vuoden budjetti mandaatti on tietysti vielä asia, jota täytyy miettiä. Meidän täytyy katsoa, mitä mekanismia tulemme käyttämään. Täysistunnossa voi tulla jollakin hetkellä tieten, tietenkin erilaisia kysymyksiä. Minä luotan kuitenkin poliittisten ryhmien puheenjohtajien päätökseen. He ovat antaneet tälle oman siunauksensa. Ja jos tulee hetki, jolloin pitää äänestää, niin en minä sitä epäröi ottaa vastaan. Minä tulen vasemmistoryhmästä ja minä edustan sellaista ajattelua, että historia on tärkeää ja todellakin vasemmistopuolella me olemme valmiita puolustamaan sitä ajattelua, että meidän täytyy tuntea historiamme. Ja olemme myös valmiita keskustelemaan ja neuvottelemaan ja eri luvuista on onko 12 vai 13 miljoonaa. Kyllä näistä voidaan keskustella ja olen valmis etsimään ratkaisuja. Tässä vaiheessa pyydän teidän ideoitanne ja tukeanne ja toivon, että mahdollisimman pian voimme saada tukea täysistuntoa varten, jotta voimme päästä tästä hieman epämääräisestä tilanteesta eteenpäin, koska jotkut esittävät sen, että niin, tästä ei ole vielä keskusteltu. Sitten taas jotkut ovat sitä mieltä, että no, tästä on nyt äänestetty, tästä on tehty päätös. Mutta kiitokset teille huomiostanne, kiitokset kärsivällisyydestä ja toivon, että tästä keskustelusta tulee hedelmällinen. Hyvä Miguel, nyt kun sinä olet näin innostunut, niin ei voi muuta tehdä kuin kannattaa sinua, mutta jos on tällainen hanke, niin sen täytyy kantaa, muuten se ei onnistu. Kaikki, mitä liittyy visioon ja Euroopan historiaan, sieluun, Robert Schumannin, Schumannin kaikki menee hukkaan, jos ajatellaan ainoastaan tätä päivittäistä työtä, joka meidän täytyy tehdä, mutta ei meitä, meitä sen puolesta rakasteta. Meidän täytyy ajatella visioita ja minä uskon, että Euroopan historian talo on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan parlamentti voi olla mukana työssä. Minä olen samaa mieltä. Euroopan komissiolla ei ole rahaa. Niillähän on vain se raha, mitä me heille annamme, niin että ei meidän tarvitse komissiolta mitään pyytää. Tämä on Euroopan parlamentin asia. Ja komission budjetti budjetti kulttuurin alalla on hyvin tiukka. Heillä on vähän toisenlaisia aloja, mitkä he kattavat. Minä olen sitä mieltä, että parlamentin idea on sellainen, että parlamentin pitää omista varoistaan myöskin kustannukset maksaa. Minä uskon, että me olemme hyvällä tiellä. Mm, minä en kuitenkaan pidä siitä, kun sinä sanot, miten sinä sanoisit näistä ryhmien puheenjohtajista, että me jotenkin, miten se oli? Eli äh, äh, se, että hän pystyisi hallitsemaan meitä ryhmien puheenjohtajia, no ei hän meitä hallitse. Kyllä minä teen sitä, mitä minä ajattelen, no mutta leikki sikseen. joo eli ryhmien puheenjohtajat, jos he ovat tai puoltavat asiaa, niin se merkitsee sitä, että myöskin jäsenet puoltavat, mutta näin ei ole, sanoi puheenjohtaja. Meidän, siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että kollegat, jotka eivät ole niin kulttuurelleja, että he ajattelisivat tällaisia asioita. Me tiedämme, miten on tehty työtä, mutta ennen, ennen kuin minä annan puheenjohtajille tai kollegoille puheenvuoro, niin Konstans äh, istuu tässä vieressä, niin hän on kaksi vuotta äh, ollut kulttuurivaliokunnassa mukana ja hän tulee ensimmäinen huhtikuuta luopumaan työstä, koska hän ryhtyy tekemään Euroopan historian talon puolella töitä. Eli hän on ollut, tai hän tulee olemaan meidän silmämme ja korvamme Euroopan historian talossa. Ja me toivomme, että kun hän on kahden vuoden ajan tehnyt erinomaisen hyvää työtä tässä valiokunnassa ja sitten hän menee historian talon ja saa sitten lapsenkin tässä välillä vielä, niin kaikki pitää pystyä hallitsemaan, eli kaikkea hyvää Konstansa ja nyt annan puheenvuoron kollega Kavadalle. Olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset Miguel, varapuhemies. Olen todellakin iloinen, että nyt vihdoin olemme saaneet sellaisia elementtejä aikaan, jotka osoittavat, että tämä hanke on mennyt eteenpäin. Haluan heti mennä asian ytimeen. Me olemme kuulleet viime viikkoina paljon puhuttavan näiden rahoituskritiikkien johdosta tai siitä, että on esitetty, että avoimuutta on liian vähän. No, minä en usko, että se on näin, koska minusta tässä on suorastaan liikaa avoimuutta. Minä haluan sanoa julkisesti seuraavaa. Ensinnäkin, vaikka elämmekin nyt tällaista talouskurin aikaa, meidän täytyisi todellakin löytää oikealla hetkellä, no nyt se ei ole vielä käsillä, sellainen elementti, joka liittyisi sen rahoitukseen, joka poistaisi nämä epäilyksen aiheet. Me, minä uskon, että me voimme sen toteuttaa. Minä en myöskään esitä, miten, tai en halua mitenkään asettaa tämän valiokunnan legitimiteettiä tässä asiassa. Poliittinen ö, valta on sopimusten kautta annettu ja tässä tilanteessa, kun ajatellaan eh, näitä hankkeita, niin meillä on keskipitkä aikaväli, joka on, eh, on, on tärkeä ja tässä historioitsijat ja asiantuntijat ovat tärkeässä asemassa. En halua mitenkään viivästyttää tämän hankkeen edistymistä. Tämän toimielimen tehtävä ei ole lähteä jarruttamaan tällaista hankkeita. Meidän täytyy todellakin olla tarkkoina, ettei me laita puuroja ja vellejä sekaisin. Sitten joitakin myönteisiä seikkoja, jotka haluaisin myös tuoda esille. Olen erittäin voimakkaasti tämän hankkeen puolella. Täysin puoltavalla kannalla ja haluan myös tukea täysin tätä ryhmää, joka on vienyt hanketta eteenpäin. Ja henkilöprofiili, en nyt puhu näistä, tästä politiikkapuolesta, mutta herra Pötteringin henkilöprofiili on minusta äärimmäisen tervetullut, kun ajatellaan hänen omaa historiaansa joka ei mitenkään ähm, jota mitenkään ei voida epäillä vilpittömyyden osalta. Mutta myös hänen toimintansa vuosien myötä siinä, miten hänestä tuli parlamentaarikko, miten hän on, on hoitanut tehtäviään ja vastuutaan siten, että hänestä tuli tämän talon puhemiehis ja kuinka hän on myös tehnyt, hoitanut tätä tehtäväänsä puolueettomasti. Kaikki nämä seikat ovat johtaneet siihen, että puollan häntä voimakkaasti. 50 vuoden ajan Eurooppa on käynyt läpi kolme sotaa, monia tyrannia, järjestelmiä. Meillä on ollut kaksi maailmansotaa ja ja ikään kuin tämä ei olisi vielä riittänyt, niin nämä kolme sotaa, jotka ovat aiheuttaneet tuhansia kuolemia ja niin kuin tämäkään ei olisi vielä riittänyt. Sitten on vielä näiden sotien jälkeen tullut tyrannisia yksinvaltiasjärjestelmiä sekä idässä että Keski-Euroopassa. Meillä oli Portugalissa, Kreikassa, Espanjassa, Italiassa yksinvaltias järjestelmä. Nyt tätä hulluutta on siedetty jo aivan riittävästi. Ja nyt kun ajatellaan tätä epäjärjestyks- näitä epäjärjestyksen merkkejä, joita nyt nähdään eri puolilla Eurooppaa, kun ajatellaan sitä, mitä kouluissa tapahtuu lasten keskuudessa, niin täytyy todellakin miettiä, mitä, miten tämä kaikki on syntynyt. Öö, meillä näitä on tullut näitä elementtejä etelästä ja, ja niitä on tullut myös idästä ja Kaikesta tästä johtuen minä todellakin puollan tätä hanketta. Sille täytyy antaa sellaiset välineet esimerkiksi uskonnon opetuksessa ja uskonnollisen historian kannalta sellaiset välineet, jotka korostavat vapautta ja demokratiaa ja niitä täytyy käyttää tämän museon täytyy muistuttaa sivilisaation merkityksestä ja tarkkaavaisuudesta. Ja lisäksi haluaisin sanoa seuraavaa. jokunen aikas jokun aika sitten, kun Berliinin muuri kaatui, eräs henkilö, historioitsija, puhui siitä, että kun katsotaan ekstre, tällaisten ääriryhmien nousua meidän maissamme, niin silloin meillä täytyy olla muistia, jotta voimme päästä eh, eroon näistä ääriaineksista. Ja me tarvitsemme myös eh, Euroopan historian taloa, joka auttaa meitä tässä työssä. Stefan Zweig, äh, taiteilija, kirjailija, dramaturgi, on, joka oli ensin, äh, ensinnäkin itävaltalainen ja eurooppalainen ja juutalainen, jonka piti lähteä Berliinistä ja joka meni Lontooseen ja joka oli myös tekemisissä Sigismund Freudin, Freudin kanssa ja joka sitten pakeni USAhan. Hän sanoi, että Euroopassa hulluus on levinnyt ja siellä ollaan äm, tuhoamassa kulttuuria. Eli näitä kaikkia muistoja meidän täytyy pitää mielessämme, kun me ajattelemme myös Euroopan historian taloa. Eu voi începe prin a spune că dacă avem... Haluaisin aluksi sanoa, että kun meillä nyt on suuria ongelmia Euroopan tasolla, kun me puhumme budjetista tai rahoituspuitteista, silloin eurooppalainen lisäarvo ei välttämättä aina ole mikään valovoimainen perusta jäsenvaltioille, mutta meidän täytyy miettiä myös kansalaisia, kansalaisia, että he tuntisivat olevansa Euroopan kansalaisia. Ja tämä johtuu ehkäpä siitä, että me emme ole onnistuneet yhdessä löytämään yhteisiä eurooppalaisia arvoja, jotka koskisivat koko manteretta. Jos te lähdette USAhan tai Aasiaan tai Afrikkaan, niin siellä näkee hyvin selkeästi, että meillä on yhteisiä arvoja, jotka ovat vahvojakin. Ja tämä on asia, joka meidän täytyy välittää tuleville sukupolville. Tämä projekti vahvistaa Euroopan rakentamista ja sitä hyvinkin ratkaisevassa asiassa. Meidän täytyy pitää yhteisiä arvoja enemmän etualalla, yhteistä historiaamme. Ja uskon, että myös hallitusten pitäisi olla vahvemmin mukana tässä. Tämä koskee myös äh, silloin, kun äh, pyydämme eurooppalaisia varoja, jos hallitukset ovat tässä helpommin mukana. Sekä kulttuurivaliokunta että budjettivaliokunta ovat tässä nyt tärkeässä asemassa. Yksi, yksi kysymys vielä vaikka varmastikin me vielä tulemme tapaamaan ja puhumaan tästä myöhemminkin. Kysymys oli tästä tuesta ja, ja ohjeesta, mitä te pyysitte meiltä. Kulttuurivaliokunta tulee siis olemaan tässä mukana, mutta missä määrin me voimme tehdä yhteistyötä ja tehdä jotain tässä projektissa? Mitä se tarkoittaa, kun te sanoitte, että te haluaisitte mielellämme meidän tukemme ja neuvojamme? Mitä tämä konkreettisesti merkitsee? Tämä on projekti, joka on hyvin lähellä minun sydäntäni. Uh, Kiitos. Uh, minusta tämä on mahtava idea. Fantastinen idea, tämä on hieno visio perustaa eurooppalaisen historian talo. Ja olen samaa mieltä kaikesta, mitä täällä on sanottu. Uskon, että se vie eteenpäin sitä, mitä me täällä Euroopassa olemme, meidän historiaamme, meidän arvojamme, ja tuen sitä täysin. Ja on mukavaa nähdä tämä valiokunta tässä mukana sen vuoksi, että jos tämä nyt on jonkun projekti, niin se on meidän. Ja olen iloinen siitä, että me olemme voineet osallistua niin paljon kuin olemme. Muutama käytännön kysymys, Miguel. Ensinnäkin kiitos kaikesta panostuksesta. Sinä olet tehnyt hienoa työtä siinä, että tämä ylipäätään on saatu aikaiseksi. Puhuitte interaktiivisuudesta ja ihmisten osallistumisesta ja että teillä on tuhat eri toimielintä, instituutiota, laitosta ympäri Eurooppaa, joka haluaisi osallistua. Ja että nämä näyttelyt itsessään voisivat myös kiertää. Ja että tämä olisi monikielinen. Kaikki tämä on hienoa ja välttämätöntä. Mutta minua kiinnostaa ottaisi nyt nämä näyttelyt. Mitä nämä näyttelyt tulevat olemaan? Me puhumme hyvin paljon visiosta ja siitä täytyy tietenkin aloittaa ja lähteä. Minusta rakennus näyttää mahtavalta, mutta minua kiinnostaisi se, millä tavalla tämä kaikki toimeenpannaan, mitä me tulemme näkemään siellä. Ja sitten millä tavalla rohkaistaan ihmisiä käymään siellä. Ihmiset tulevat Brysseliin ja vierailevat parlamentissa, mutta se on täällä. Ja jotta tästä tulisi tehokas, sitä täytyy mainostaa, ihmisten täytyy tietää siitä, ihmisten täytyy käydä siellä. Miten aiot siihen suhtautua? Frau Trüppel. Rova Trüppel. Ja, vielen Dank. Monet kiitokset mitä tulee tämän talon kysymyksen, niin me olemme antaneet jo aikaa sitten tieteellisen tutkimuksen tehtäväksi, että miten tämä talo, miltä se tulee näyttämään ja miten sen pitäisi käsitellä Euroopan historiaa, kun ei ole pelkästään yhtä historiaa ja mikä sitten on tämän talon salaisuus että tuetaan historiaa. Siinä Doris Pack on ihan oikeassa, eli siinä pitää ottaa Schumannin ja muiden suurten eurooppalaisten historia huomioon. Minä olen eurooppalaisen kulttuuripolitiikan lehdessä 2009 kirjoittanut tästä ja minä haluan kertoa näistä kaikista argumenteista, jotka puoltavat tätä taloa. Ja minä en halua tätä kaikkea toistaa, mutta kun minä olen EPn budjettivaliokunnassa esittelijänä vuoden 2011 EPn budjetista, niin minä, niin täytyy sanoa, että meidän ei pidä näin alhaisia summia arvioida, eli meidän, me olemme arvioineet noin 60 miljoonaa Euroopan kulttuuri budjetiksi vuosittain. Tämä ei ole sinänsä mikään vasta-argumentti tällaiselle uudelle kulttuurihankkeelle, mutta haluaisin vain sanoa, että EPn budjetissa, jos halutaan uusi prioriteetti, sanon, että siihen on kyllä monia hyviä syitä, mutta jos ajatellaan tiukkaa budjettitilannetta, mikä on, Lewandowski on kirjoittanut parlamentille kirjeen, että kokonaisbudjetti saa nousta ainoastaan yhden prosentin. Tällä hetkellä me neuvottelemme vuoden 2012 EP-budjetista ja meidän täytyy inflaatioprosentti ottaa huomioon ja jos sitten siinä olisi jotain lisää vielä, niin halutaan ylittää kaksi prosenttia. Mutta nyt jos ajatellaan vuodelle 2012 budjettia, niin se ylittää 5,2 prosenttia sen, mitä vuodelle 2011 oli. Eli jos ajatellaan, mitä meidän pitää ottaa huomioon, niin meidän täytyy ottaa jäsenvaltioiden tarpeet huomioon, vaikka tässä onkin tällainen talo, jonka me haluamme, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että me saamme poliittisen hyväksynnän sille Stuttgart Stuttgartin sanomalehdessä kirjoitettiin eilen Euroopan historian talosta ja siellä puhuttiin tästä 2,5 miljoonasta. Ja nyt me, he kirjoittavat, että me toimimme niin, niin kuin meillä olisi maailman kaikki rahat käytössä eikä puhuta lainkaan säästömahdollisuuksista. Tästä meidän täytyy poliittisesti puhua. Meillä täytyy olla poliittista herkkyyttä, emme saa lisää ongelmia hankkia itsellemme. Siksi minä eh, budjettivaliokunnassa puhuin siitä, että eh, minä, jos kannattaa tätä hanketta niin kuin minä kannatan, niin meidän täytyy olla valmiita säästötoimiin jollakin muulla alalla. Tämä on minun poliittinen toimintani ja tässä minulla on ongelmia kollegojen kanssa siinä, että tähän mennessä he eivät ole valmiita joissakin muissa kohdin säästöjä hyväksymään. Ja minun mielestäni kaikissa ryhmissä pitää hyvin vakavasti keskustella siitä, jos tunnustautuu tämän uuden prioriteetin kannattajaksi, että missä olisi vakavalla mielellä saavutettavassa säästöjä – jotta tämä hanke pystyttäisiin toteuttamaan. Minulla on yksi yksityiskohtainen kysymys. Ähm, minä olen huomannut, että meillä ei ole mitään bisnisplaania, suunnitelmaa äh, esitettynä. Minä olen sitä mieltä, että jos on tällainen hanke, niin meidän täytyy myöskin tämä puoli hyvin tarkkaan suunnitella, niin kuin me vaadimme muidenkin hankkeiden kohdalla. Kuulin näistä suuntaviivoista, mutta uuden hankkeen kohdalla meillä pitäisi olla selvä bisnessuunnitelma. suunnitelma ja täällä sanottiin, että käyttökustannukset olisivat, tai on suunniteltu kolme, noin 13 miljoonaa vuosittain. Ja mm, toisaalta sanotaan, että on hyvä esittää lukuja. Ei ole vielä laskettu, kuinka monta virkaa sinne tullaan perustamaan, mutta jos ajatellaan, että siellä on johtohenkilöstö ja työntekijöitä, niin tällaisen talon hyvän toiminnan vuoksi täytyy jossakin olla alaraja. Eli minä en ymmärrä, että sanotaan, että ollaan avoimia keskusteluille ja että tällaiset käyttökustannukset, että tämä voitaisiin alittaa, niin minusta se on hiukan vaikeata. Eli minä vähän epäröin tässä kohdin ja tässä hankkeessa, vaikka tälle idealle onkin hyviä, hyvät syytä, niin näin toteutuksen kohdalla puutteita ja poliittisia ongelmia parlamentin budjetin kohdalla. Minusta meidän pitää ensin pystyä vastaamaan näihin ja sitten kun saamme vastauksen näihin kysymyksiin, sosiaalidemokraatit eilen budjettivaliokunnassa ilmoittivat, että Eh, he haluavat vuoden 2012 eh, budjetissa 16 miljoonaa pistää varauksiin. Ja tämä kaikki asia pitää selvittää ennen, ennen kuin voidaan sanoa kyllä tällaisen hankkeen kohdalla. Ja minä olen sitä mieltä, että kaikki nämä yksityiskohdat pitää selvittää ennen, ennen kuin sanotaan lopullinen kyllä. Takkula, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan alkuun kiittää varapuhemies Marttinis Martinitsia tässä. Ja ajattelinpa yllättää teidät kaikki, että vaikka olen historian ja uskonnon opettaja, niin en pidä puolentoista tunnin luentoa tähän alkuun siitä, miten Eurooppa on tullut tähän hetkeen vuosisatojen läpi ja ketkä suurmiehet tai naiset pitäisi huomioida tuolla Eurooppa-talossa, vaan luotan täysin siihen, että se asiantuntijaryhmä ja toimikunta, joka on asetettu, pystyy tämän sisällöllisen puolen huolehtimaan. Ja meidän ei kannata vielä kantaa huolta siitä, että millä tavalla siellä on suomi tai ranskan vallankumousta joku muu esillä kyllä ne varmasti asiantuntijat tietävät millä tavalla tämä synnyttää. meidän huolemme on enemmänkin siinä että tämä hanke minkä yleisesti pidämme hyvänä hankkeena ja joka synnyttää uutta lisäarvoa euroopalle että me saamme sen toteutettua näin käytännöllisesti ja taloudellisesti. Ja tässä on varmasti tärkeää että nämä kustannussuunnitelmat mitä on pitävät kutinsa ja sitä kautta sitten sitä kautta voidaan varmasti uskoa siihen, että tämä hanke tulee maksamaan itse itsensä takaisin. Eli jotenkin katson niin, että meidän valiokunnan ja, ja parlamentin rooli on tässä nyt nämä suuret linjat, eli löytää yhteinen poliittinen ymmärrys siitä, että tämmöinen hanke, tätä viedään eteenpäin, tätä on viety jo monta vuotta eteenpäin, mutta että me sitoudumme tähän, me näemme, että tämä tuo selkeästi lisäarvoa Euroopalle, Euroopan integraatiolle myöskin, ja huolehdimme siitä, että, että tuota, nämä kustannukset pysyvät kasassa ja, että nämä kustannukset saadaan rahoitettua tältä Euroopan unionin budjetista ja, ja tuota, sitten mitä tulee sisältöihin ja tämän tyyppisiin asioihin, niin tämä toimikunta ja asiantuntijat ovat sitä varten. Ja tiedän, että siellä on esimerkiksi professori Klinge Suomesta tässä, tässä asiantuntijaraatissa mukana ja, ja, ja he varmasti pystyvät paremmin, paremmin antamaan näihin sisältökysymyksiin vastauksia kuin mitä me edustajana, vaikka kyllähän me edustajat aina, varsinkin vaaleen alla, tunnemme suurta äh, kiusausta sanoa, että me tunnemme ja tiedämme asiat paljon paremmin kuin, kuin muut. Mutta tuota, näin ehkä tässä kysymyksessä ei ole ja luulen, että meidän tehtävä on tässä vaan niin kuin pukata tätä hanketta eteenpäin ja, ja pysyä tällä niin sanotusti teknisellä, teknisellä puolella tätä asiaa hahmotan ja, ja tämän puheenvuoroni tarkoitus oli siis antaa tuki tälle hankkeelle myös, myöskin omasta puolestani ja tiedän, että myös ryhmäni on tämän hankkeen takana. Kiitoksia. Meillä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä ja nyt suljen puheenvuoropyyntäjien pyytäjien listan. Sitten kollega Puoris, ole hyvä. Dziękuję. Na początku co do, co do idei. Myślę, że powinniśmy... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin mitä tulee itse ajatukseen ja ideaan, meidän kaikkien tulee olla tietoisia siitä, että nykyinen todellisuus Lissabonin sopimuksen jälkeen on hieman erilainen kuin ennen esimerkiksi Euroopan kansalaisuus, kansalaisaloite, Joten meidän täytyy tehdä hyvinkin selväksi se, että meidän on löydettävä oikea konteksti Euroopan historialle, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa Euroopasta käsin, filosofia, historia, kirjallisuus, sivilisaatio. Samanaikaisesti meidän täytyy myös muistaa totalitääriset hallinnot, joita on tullut Euroopasta ja kaikki se paha, joka siihen liittyy. Joten tämän täytyy heijastella meidän historiaamme ja meillä täytyy olla tarpeeksi rohkeutta tuoda tämä oikea konteksti ja katsoa, mikä, mitkä ovat meidän yhteiset arvomme. Se, mitä me olemme saavuttaneet ei välttämättä ole ikuista. Ehkäpä asiat vielä muuttuvat, joten tämä projekti vaatii parempaa ähm, eteenpäin vientiä myös täällä Euroopassa. En usko, että kaikki MEPit ja poliittiset ryhmät edes tietävätkään kovinkaan paljon tästä projektista. Meidän on keskusteltava vielä myös tässä parlamentissa ja poliittisissa ryhmissä, jotta saamme tietää enemmän tästä projektista. Mitä tulee sitten parlament- äh, taloon itsessään, Uskon, että meidän täytyy kulkea tässä äh, tien päähän asti. Tämän täytyy olla houkutteleva, näyttelyiden täytyy olla hyviä ja koko tämän formulan täytyy olla houkutteleva niin, että tästä tulee menestyksekäs museo, äh, kuten esimerkiksi Budapestin kommunismin, terrorismi kommunismin terrorin ja pelon museo, jossa on uudenaikaisia äh, näyttelyitä, jotka houkuttelevat tuhansia kävijöitä. Joten tämän täytyy olla museo, joka todellakin eh, houkuttelevalla tavalla esittelee sisältönsä. Sitten me tarvitsemme poliittista hyväksyntää. Meidän täytyy tulla, sen vuoksi puhua myös rahoituksesta tulevissa rahoitusnäkymissä. Joten ei tule lähteä millekään vuosittaiselle budjettilinjalle, vaan eh, kuten Helga Tryppelkin sanoi, me, kun me lähdemme tässä eteenpäin, meidän täytyy puhua taloudesta ja rahoituksesta viiden, seitsemän, jopa kymmenen vuoden aikajaksolla. Kiitos. Merci, euh, Madame President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä en nyt puutu tähän hankkeen sisältöön tai siihen kulttuuriseen tai tekniseen puoleen, sitä on viety hyvin eteenpäin, mutta jos ajatellaan näitä esityksiä käytännön kannalta, niin tässä täytyy koko ajan ottaa huomioon tämä budjettiasia, koska se on kuitenkin aika tiukka asia. Meillä on tämä tiukka talouskuri nyt päällä ja kritiikkiä tulee, oli se sitten parlamentista tai jäsenmaista. Emmekä voi mitenkään sivuuttaa tätä budjettikysymystä. Haluaisin puhua asiasta, joka on mielestäni tärkeä tällaisten hankkeiden kohdalla. Eli meidän täytyy käyttää pedagogisia menetelmiä, kun ajatellaan näitä budjettikysymyksiä ja muita merkityksiä, joita tälle hankkeelle annamme, joita me puollamme tietenkin. Ja tässähän on tästä keskustelustakin puhuttu, niin meillä täytyy joka tapauksessa, kun keskustelua syntyy, meillä täytyy olla selkeästi argumentoituja vastauksia. Ja tämän tyyppisissä hankkeita, hankkeissa täytyy puhua pedagogisesta puolesta. Tässä on puhuttu lapsista, opetuksesta. Totta kai nämä hankkeet ovat avoimia yleisölle. Meidän täytyy ottaa huomioon myös kaikki eri osapuolet tähän mukaan, jotta voimme kehittää eteenpäin tämmöisiä symbolisia, historisia ja tieteellisiä näkökulmia. Hvala za besedo, gospa Hvala za uvodne besede gospodu Martinezu. Kiitos. Haluan kiittää herra Martinezia hänen esityksestänsä. Eurooppa ei ole mikään yhteinen kansallinen historia, mutta kuitenkin yhteinen historiammekin on tärkeä ja sen vuoksi Euroopan historia ansaitsee tällaisen Euroopan historian talon. Ja mielestäni on hyvä, että parlamentissa on tällainen työryhmä jos tavallaisista tavoitteista puhumme yhteisestä eurooppalaisesta ulottuvuudesta, jolla luomme yhteisempää, yhtenäistä eurooppalaista tajua, jossa ei oikeastaan kuitenkaan vainota esiin näitä Euroopan historian pimeitä puolia, vaan tarkoitus olisi myös korostaa positiivisia asioita, niin että vaikuttaisimme positiivisesti sukupolviin. So. No niin. Nyt on Sinun vuorosi, Mikel, ole hyvä. Kiitoksia. Yritän vastata näihin kysymyksiin lyhy- niin lyhyesti kuin mahdollista. Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia tuestanne ja minun on sanottava, että meillä on ollut tiettyinä hetkinä tiettyjä jännitteitä ja rouva Trypel on kantanut vastuunsa ja haluan korostaa sitä todellakin haluan sen äh, sanoa, että Rouva Trypel yksi on, äh, on yksi niistä harvoista jäsenistä, jotka ovat julkaisseet artikkelin, kuten hän tässä juuri kertoikin. Tämä on se, mitä me tarvitsemme. Ihmiset tarvitsevat tietoa. Ihmiset ihmisten täytyy saada tietoa ja sitten he voivat tukea ja meidän täytyy löytää vastaukset näihin kysymyksiin. Sitten herra Kavaadalle ymmärrän kyllä, että kun ryhdytään kun lähdetään tälle tielle, niin todellakin tunteet nousevat pintaan ja se mitä sanoitte liikutti minua kovasti. Olen hyvin pitkälti samalla tiellä ja te olette todellakin mies, joka hallitsee kommunikaation ja te teette tämän viestin välityksen paremmin kuin kukaan muu. Te puhuitte Pötteringin roolista. Minä haluan myös korostaa sitä, kuten puhemiehistössäkin on tullut esille se, että Pötteringillä on aivan loistava, ihailtava rooli tässä tehtävässä – hän, häntä tarvitaan, häntä kunnioitetaan kovasti omassa maassaan ja myös tässä parlamentissa sekä kansainvälisillä foorumeilla. Hän tekee työtä, joka innostaa häntä ja joka saa muutkin innostumaan. Tiedämme, mitä myös hänen johtamansa säätiö saa aikaan. Ja hän tekee tämän siksi, että hänellä on demokraattinen ja eurooppalainen vakaumus ja hän on sitoutunut näihin arvoihin todella ihailtavalla tavalla. Ja sanon tämän siksi, että joskus on ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole samaa mieltä hänen kanssaan kaikista asioista. Ja kun ajatellaan sitten sitä, että hän esiintyy ja puhuu myös kristittynä, kristit kristityillähän on ikuisuus edessään, jos nyt ollaan tarkkoja. Mutta myös tämän kysymyksen kannalta täytyy myöntää, että koen jonkinlaista kateutta suorastaan hänen kohdallaan. Ja sitten tässä on tullut hyviä kommentteja, jotka liittyvät tärkeisiin arvoihin. Rouva Hannibal esitti myös tärkeitä kommentteja, kun ajatellaan niitä esteitä, joita me nyt käsittelemme ja joita kohtaamme. Siinä on erila- kahden erin tyyppisiä esteitä. Ensinnäkin on ihmiset, jotka ovat periaatteessa tätä hanketta vastaan ja he vastustavat eurooppalaista rakennelmaa ja teillä teillä on monia maanmiehiä ja naisia, jotka ovat suorastaan vihamielisiä tätä hanketta vastaan. Ja se on sellaista periaatteellista vastustusta eurooppalaisia hankkeita vastaan. Ja meidän ei pitäisi oikeastaan hukata minuuttiakaan, hetkeäkään heidän mielipiteisiinsä näissä keskusteluissa, koska he vastustavat kaikkia. He etsivät ja löytävät argumentteja. He myös mobilisoivat tiedotusvälineitä, koska tiedotusvälineitä on helppo saada liikkeelle tähän suuntaan, eikä siihen suuntaan, mihin me haluamme mennä. Teillä, te puhuitte interaktiivisuudesta ja sisällöstä. Minä haluaisin lisätä sisältöön sen, että teillä on myös mahdollisuus puhua museon johtajan Tajan kanssa ja Tämä on ehkä henkilökohtainen näkemys, mutta kun ajatellaan tätä pysyvää pysyvää näyttelyä, niin se tarvitsisi poliittista puolueettomuutta, joka on kuitenkin sitoutunut arvoihin, mutta se olisi poliittisesti puolueetonta, kun ajatellaan sitä kirjoa, mikä meillä esimerkiksi parlamentissa on. Ja ei tämä sitä tarkoita, että emme sitten voisi luottaa niihin, jotka ovat tätä hanketta vastaan. Mutta kuitenkin tämä pluralismi, jota me edustamme, voi saada joitakin heijastuksia myös tässä, näissä vaihtuvissa näyttelyissä. Ehkä joidenkin ryhmien mielestä on todellakin tärkeää järjestää sellainen näyttely, jossa on esimerkiksi keskiössä naiset historiallisessa kehityksessä Euroopassa tai vaikka kristillisyys Euroopan historiassa. Meidän täytyy löytää tällaisia erilaisia mm, yhtymäkohtia, jotka voimme sitten esittää järkevällä tavalla kunnioittavissa arvokkaissa puitteissa. Ja esimerkiksi näyttely ydin energiasta Euroopassa. Miksipä ei? Minä olen todellakin innostunut siitä ja kiinnostunut siitä, mitä voidaan näissä vaihtuvissa näyttelyissä panna esille. Ja sitten tämä multiaktiivisuus, interaktiivisuus museoissa, samoin yliopistoissa ja kulttuuritaloissa. Meillähän on jo valtava määrä yliopistoja, joissa toimitaan näin, koska vaikuttaa siltä, että internetin ansiosta tai jostain muusta syystä ne ovat saaneet jo paljon tietoa ja ne ovat mielellään tässä hankkeessa mukana ja seuraavat sitä. Tämä on tärkeää. Sitten mitä rouva Trypel sanoi ja haluan korostaa, että kunnioitan häntä suuresti ja uskon ja ymmärrän häntä. Ehkä hän on saanut joutunut henkilökohtaisiin konflikteihin enemmän tämän asian johdosta, mutta hän ymmärtää tätä hanketta. Jotkut, jotkut ymmärtävät tämän ja, ja ne, jotka ovat vastuussa budjetista – ottavat tietyn kannan ja sitten ne, jotka ovat niin kuin kulttuuri-ihmisiä, ottavat tietyn kannan. Totta on, että te puhuitte tästä bisnessuunnitelmasta. Sitähän työstetään parhaillaan ja se valmistuu päivien tai viikkojen kuluessa. Ja haluan puhuakin todella vilpittömästi teidän kanssanne. Minä en ole henkilökohtaisesti ollut siinä mukana Tämän tyyppisissä hankkeissa on joskus hyvin vaikea tällaisten poliittisten äh, piirteiden kannalta päästä ja, ja henkilökysymysten kannalta päästä eteenpäin. Doris on tässä ollut mukana ja, ja minä ja kuitenkin tämä bisnessuunnitelma jollakin tavalla – on ikään kuin painamassa päällä. Minä en ole eh, bisnespuolella mitenkään mukana, mutta kyllä sekin täytyy tehdä ja olisi hyvä, että kaikki ymmärtäisitte tämän erityisesti Rova Trypel. Minä olen todellakin korostanut sitä, että, että tässä ei olisi minkäänlaista tällaista hämäräpeliä, koska on niin helppo tehdä budjetti tiettyjen summien kautta. Sanotaan, että tämä maksaa 7 miljoonaa, koska se, sehän on helppo. Sitten sanotaan, että on hanke, joka sanotaan, että se maksaa 15 miljoonaa ja sitten se maksaakin enemmän. Ja sitten jotkut syytävät, että sitten laitetaan tähän vaan tämä seitsemän, vaikka tiedetään, että se maksaa enemmän. Meidän antamamme luvut ovat kuitenkin tärkeitä ja me tulemme pitämään niistä kiinni. Tämä 60 miljoonan summa on todellakin tärkeä. Ja mitä se sitten tarkoittaa eurooppalaisessa budjetissa? Mikä on eh, niiden virastojen budjetit, joita avataan eh, kaikkiin pääkaupunkeihin ja isoihin kaupunkeihin. Halutaanko tätä budjettia sitten tarkistaa kommunikaation osalta? Minä olen valmis tarkistamaan niitä. No totta kai tässä puhutaan nyt 60 miljoonasta ja sitten syntyy vaikutelma, että puhutaan isoista summista – mutta jos tälle tielle lähdetään, niin silloin on sella, syntyy tilanne, jossa kaikki on aina liian kannasta ja koskaan ei ole varaa toteuttaa sitä. Eli meidän täytyy nyt asettaa prioriteetteja, tai oikeastaan prioriteetti. Ja jos näin ei tehdä, niin silloin peli on pelattu. Ja tässä on yksi asia, joka suututtaa minua. Se liittyy tähän tiedotusvälineiden rooliin Tiedotusvälineet tulevat kaikkiin paikkoihin joka päivä. Ne käsittelevät näihin, näitä aiheita. Ja joskus he käsittävät sitä, hankimme, ansaitsemmeko me liikaa. Sitten he kertovat meidän tuloistamme ja laittavat ihan vääriä lukuja. Me olemme ikään kuin tiedotusvälineiden panttivankeja. Meidän täytyy ottaa huomioon totta kai heidät myös, mutta ei se niinkään voi mennä, että, että me voimme hyväksyä tiedotusvälineiden roolin sillä tavalla, että me olemme ikään kuin heidän diktatuurinsa alla. Onhan täällä niitä, jotka ovat eläneet muunkin tyyppistä diktatuuria. Eli tiedotusvälineiden rooli on sellainen paradoksi, jota meidän täytyy välttää. Sitten äh, vielä muutama sana muutama sana Doorikselle. Hän on myös ollut hyvin aktiivinen. Yksi henkilö, joka on ollut todellakin ähm, avainroolissa, hän on Maria Schmidt. Hän on ollut myös Budapestissa näissä, näiden kysymysten parissa työssä. Me olemme tehneet työtä ehkä ei niin e- ammattimaisesti. Me olemme käsitelleet näitä arvoja, meillä on ollut ideoita ja meillä on ollut voimakasta innostusta ja meidän täy- me olemme nähneet tämän hankkeen tietyllä tavalla, joka sitten on ollut tietenkin budjettiongelmia. Maria on ollut avainhenkilö silloin, kun tehtiin valintoja henkilöstön osalta. Ja sitten aivan muutama sana vielä lopuksi. Yksi asia, jonka kollegat ovat ottaneet esille, se liittyy myös siihen, mitä Maria Therese sanoi. Meillä on tämä ö, vierailukeskus, Visitors Center, ja siellä me voimme tehdä paljon ja me tiedämme, mitä se myös maksaa. Mutta joka tapauksessa ajatus on se, että me haluamme luoda tällaisen ikään kuin kolmion ö, parlamentin täysistunto, täysistuntosalin tai parlamenttirakennuksen Euroopan historian talon ja vierailukeskuksen välillä. Ja kun meillä on sitten nämä kävijät, jotka käyvät eri paikoissa, niin meillä on myös Euroopan historian talossa paljon kävijöitä. Meillä, sinä päivänä, kun tuo rakennus avataan, niin sitten meillä on miljoona kävijää. Tänne tulee ryhmiä ja museon erikoislaatuisuus on se, että ihmiset tulevat enimmäkseen ryhmissä. Jotkut voivat tulla tietysti myös yksitellen. Ja tällä tavalla me voimme tehdä tästä museosta yhden tärkeän kiinnostuksen, kiinnostuskohteen ja matkailukohteen niille ihmisille, jotka käyvät Brysselissä. Ja se, mitä herra Schwer sanoi, siitä olemme täysin tietoisia. Ja mitä meidän nyt täytyy vielä löytää on se, että mitä mekanismia me voimme viedä eteenpäin, sellaista mekanismia, joka parantaisi tätä muodollista tai juridista näkökulmaa työssämme. Aivan alusta saakka olen ollut hieman hämmentynyt siitä, että tästä on puuttunut tällainen parlamentaarinen rakenne päätöksenteossa. Ne, jotka ovat sanoneet, että kyllä se menee tällä tavalla paremmin eteenpäin, muuten jos me haluamme kaikki nämä perinteiset menettelyt ja ö, lausunnot ja mietinnöt, niin silloin se ei menisi eteenpäin. Pöttering ja minä olemme biologisesti jo sitoutuneet tämän museon avaamiseen ennen vuotta 2014. Ja siihen on omat syynsä. Jos me ajatella, jos me nyt siis kun parlamentti seuraavan kerran taas vaihtuu ja sitten 40-50 prosenttia edustajista vaihtuu, niin sitten täytyy taas aloittaa alusta. Eli me haluamme, että tämä menee eteenpäin, muuten me vaan kierrämme kehää. Ja siksi haluankin, että löytäisimme sellaisen mekanismin, joka veisi tätä eteenpäin. Ja kulttuurivaliokunnan pitää olla todellakin keskeinen foorumi varmistamassa sen, että parlamentti osallistuu demokraattisella tavalla tähän hankkeeseen. Kiitokset teille kaikille tuestanne ja ymmärtämyksestänne. Kiitoksia Miguel. Jos me olisimme toimineet niin kuin meillä normaalisti asioita viedään eteenpäin, niin emme olisi siinä, missä nyt olemme, se on ihan selvä. Ja koska me tiesimme sen, niin me emme toimineet niin jos lux olisi, anteeksi, Lux-palkinto olisi toisin hoidettu kuin nyt, niin meillä ei olisi sitä tänä päivänä. Eli meidän täytyy löytää muita teitä kuin tämä normaali lainsäädäntö. Ja tietenkin me olemme lainsäädäntöelin. Mutta olkaamme hiukan luovia ja pyritään siihen, että sellaiset asiat, jotka ovat meille arvokkaita, että saadaan ne henkeen, henkiin ja sitten parlamentaarisesti seurataan sitä. Tietenkin asia pitää budjettivaliokunnan kanssa koordinoida mutta minä uskon, että me varmasti sen pystymme hoitamaan. En tiedä, miten nämä bisnessuunnitelmat ovat, mutta minä uskon, että meillä on ihmisiä, jotka hoitavat sen. Minä olen iloinen siitä, että meillä on johtajana rouva Taja Folk van Gaal. Me tulemme hänet kutsumaan jossakin vaiheessa tänne myöskin. Minä kiitän tästä innostuksesta, sinun suuresta innostuksesta. Ne niin oikeastaan me kaikki kannatamme sitä, mutta joitakin asioita, vaikka Helga Trypelkin, niin kuin sanoi, että hän on sen puolesta, niin meidän täytyy budjettivaliokunnassa tätä vielä vähän, tai sille saada vähän vielä tukea. Ja meillä on varmasti hyviä ihmisiä, jotka tekevät työtä niin, että onnea ja menestystä seuraavaan kertaan. Kiitoksia. I share it with you. So, coming to the next point. Sitten seuraava kohta esityslistassa. Eurooppa-koulujärjestelmä, herra Kavada. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tämä mietintöluonnos on eh, hämmentänyt ja koskee monia henkilöitä toimielimissämme ja siksi on tärkeää tehdä tällaista pohjatyötä Olemme tehneet työtä, jotta voisimme esitellä teille mietinnön, joka sisältää luotettavan analyysin ja meillä on ollut jo tilaisuus tavata tärkeimmät toimijat, Euroopan koulujen pääsihteerin ja yhteyshenkilöt ja myös opettajien edustajat ja myös Euroopan komission edustajan, joka on paikalla olemme vakuuttuneita siitä, että jotta Eurooppa-koulut jatkavat elämäänsä, niin täytyy analysoida se tilanne, joka liittyy tuleviin investointeihin. Ja totta kai tässä täytyy ottaa myös muutkin sitoumukset huomioon. Eurooppa-koulut on perustettu, jotta voidaan taata niille lapsille, jotka elävät ulkomailla asianmukaiseen koulutukseen ja on haluttu tehdä se niin, että lapset voivat millä hetkellä tahansa palata omaan maahansa. Jos tilanne sitä vaatii, he voivat jatkaa kouluuraansa omassa maassa. Näissä kouluissa yhteinen nimittäjä on yliopisto, ylioppilastutkintojärjestelmä, järjestely ja mahdollisuus oppia omaa äidinkieltään. Ja nyt tämä eurooppalainen ylioppilastutkinto on kysymys joka, joka kautta antaa, joka antaa mahdollisuuden useamman kielen hallintaan. Kielten opetusta siis todellakin suositaan ja äidinkielen roolia korostetaan. Ensimmäistä vierasta kieltä opetetaan jo esikoulusta lähtien ja englanti, ranska ja saksa ovat ikään kuin tällaisia kulkuneuvokieliä ja sitten jatkossa tämä kieli kytketään myös matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen ja tällainen monikielinen ja monikulttuurinen periaate, jolle Eurooppa-koulujen toiminta pohjautuu, on loistava tekijä eurooppalaisten arvojen eteenpäin viemiseksi. Halutaan korostaa suvaitsevaisuutta, ymmärtämystä ja moni, vasta, vastavuoroista kunnioitusta. Otetaan huomioon myös ö, taloudelliset kysymykset. Eurooppa-kouluissa halutaan ö, ottaa huomioon myös ö, lähtömaan koulujärjestelmä – ja sen asettamat tietyt vaatimukset. Tiettyjä ongelmia on. Ensimmäinen liittyy budjettiin. Kun ajatellaan niitä etuja, joita järjestelmällä on, niin se on kuitenkin hyvin kallis järjestelmä. Kun ajatellaan äidinkielen opetuksen vaatimusta, tästä järjestelmästä on tullut hyvin monimutkainen ja jäsenmaat lähettävät opettajat ja työn, siis työntekijät jotta voidaan taata äidinkielen opetus, mutta kun nyt ajatellaan tätä talouskuriaikaa, jolloin kaikkia budjetteja leikataan, niin esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa on hyväksytty entistä vähemmän näitä lähetettyjä opettajia. Paine tulee siis eh, hyvin voimakkaaksi yhteisön budjetin kannalta. Ja komissio täydentää opettajien palkkoja siten, että jokainen opettaja saa saman palkan. Ja Tämä on komissiolle raskas järjestely taloudellisesti. Ja sitten on entistä enemmän sellaisia opettajia, jotka on suoraan rekrytoitu ja sitten komissio maksaa palkkojen välisen eron ja tämä järjestely, joka on todellakin kallis komissiolle – on, on komission mielestä sietämätön ja nyt pitäisi löytää tasapaino. Nyt viime vuosien aikana on asetettu kiinteä budjetti Eurooppa-kouluille ja tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia koulujen kannalta sekä logistiikan että pedagogisen puolen kannalta. Miten voidaan linkittää nämä koulut yhteen ja miten voidaan pitää yhteyksiä kotimaahan. Kaikki nämä vaatimukset on otettava myös huomioon uuden tyyppisen yhteiskunta kehityksen kannalta. Ja sitten täytyy katsoa niitä kouluja, jotka voivat ottaa koulunsa myös lapsia, jotka eivät ole ainoastaan virkamiesten lapsia tai jotka ovat lapsia, joiden vanhemmat eivät ole töissä EU-elimissä, vaan jotka elävät jostain muusta syystä tuossa maassa. Ja tällä tavalla tämä kirjo voi myös laajentua. Se ei ole suinkaan pelkästään huono asia. Sitten sopimukset, jotka määrittävät tai joiden kautta voidaan määrittää koulukohtaiset tavoitteet. Sitten on tällaisia erikokoisia kouluja, joissa esimerkiksi pienemmissä kouluissa voidaan ajatella erilaisia ratkaisuja rahoitukseen ja tulopuolella voi olla erilaisia ratkaisuja. Ja sitten kaikilta kansalaisilta pyydetään todellakin merkittäviä rahoituksellisia panoksia ja nyt on vaikea välttää sitä tilannetta, etteikö tämä yleinen talouskuri ja taloudellinen tiukkuus heijastuisi myös koulujen taloudelliseen tilanteeseen otetaan huomioon myös koulutuksen maksuttomuus ja muut edut. Eurooppa-koulut eivät kuitenkaan tarjoa mitään erityistä ylellisyyttä, eivätkä ole mikään erityinen erikoisoikeus. Ja siksi todellakin on kiinnitettävä huomiota rahoitukseen – ja kun ajatellaan näitä kouluja, jotka ovat tyyppiä kaksi tai tyyppiä kolme, jotka toimivat jäsenmaissa, täytyy taata, että ne voivat kehittää tätä eurooppalaista ylioppilastutkintojärjestelmää, koska tämän järjestelmän edut ovat kiistämättömät. Sitten on kysymyksiä, jotka liittyvät rekrytointiin, tärkeää järjestelmän jatkuvuuden kannalta on se, että jäsenmaita täytyy muistuttaa siitä, että niillä on tietyt velvoitteet eh, siinä, että ne lähettävät riittävästi opettajia huolehtimaan äidinkielen opetuksesta. Toivon, että tämä mietintöluonnos tulee, että siitä tulee hyödyllinen ja konkreettinen, jotta voimme viedä eteenpäin Eurooppa-koulujen tulevaisuutta. On kyse tärkeästä asiasta koulutuksen kannalta ja tässä on kyse todellakin tärkeästä eurooppalaisesta perspektiivistä. Se kuitenkin myös heijastaa eurooppalaista integraatiohalua. Meillä on ollut kokouksia varjoesittelijöiden kanssa, luonnosta on ryhdytty tekemään ja me viemme eteenpäin näitä ajatuksia samalla kun työstämme tätä mietintöluonnosta ja tätä kautta Eurooppa-koulujärjestelmä voi avata kannustavia ja stimuloivia näkymiä. Me tarvitsemme myös vahvaa poliittista tukea jäsenmailta, jotta ne voidaan vakuuttaa siitä, että tämän järjestelmän äh, äh, ylläpitäminen ja säilyttäminen on todellakin tärkeä. Täytyy taata opetuksen kulttuurinen identiteetti ja täytyy ottaa huomioon, että opettajat ovat natiiveja silloin, kun on kyse äidinkielen opettamisesta. Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon merkitystä täytyy korostaa ja täytyy katsoa myös sellaisen rakenteen luomista, joka mahdollistaa sen, että Eurooppa-kouluilla olisi entistä vahvempi autonomia ja, ja mahdollisuus myös itse budjetoida sillä tavalla, että he, ne voivat tehdä ja taata tämän tärkeän tehtävän hoitamisen. Ich entsinne mich an zwei andere Berichte zu dir. Ja meillä on ollut kaksi muuta eurooppa mietintää, joista kiisteltiin kovasti, kollega Perjos teki niin ne Eurooppa-koulut silloin, kun ne perustettiin, niin silloin tilanne oli paljon yksinkertaisempi. Ja jos nyt ajatellaan, että on 23 kieltä, niin onko tänä päivänä onko se vielä mahdollista ja onko se tarpeen? Eikö meidän pitäisi huolehtia siitä, että niin kutsuttu eurooppalainen ylioppilastutkinto ja se, mitä Eurooppa-koulussa on saatu viime vuosien aikana tietoa eh, ja mitä moduleja siellä on perustettu, eikö niitä voitaisiin laajentaa muihin kouluihin? Minusta tuntuu, että meidän pitäisi intensiivisesti tarkastella tätä asiaa. Sen tulette myöskin tekemään. En usko, että me voimme jatkaa samaan tyyliin kuin tähän asti. Jos ajatellaan näistä, näitä 23 kieltä, niin ehm, ajatuksena oli, että äidinkielellä voitaisiin antaa opetusta, mutta nyt meitä on yhteensä jo 27 jäsenvaltiota ja 23 eri kieltä. Minusta tuntuu, että enää ei oikein ole mahdollista jättää Eurooppa-koulua tähän vanhaan malliin, koska ei ole riittävästi lapsia, jotta pystyttäisiin yksittäisten kielten kohdalla luokkia perustamaan. Ja niin kuin sanotte, niin ei ole opettajia riittävästi. Ja sitten minkä, kuinka halukkaita yksittäiset ja jäsenvaltiot ovat opettajia lähettämään, se on aika pieni minusta tuntuu, että olisi parempi, jos enemmän opettajia kustakin maasta lähtisi muihin maihin kokemaan, mitä Eurooppa on, eli se olisi aika hyvä. No tämä oli minun lyhyt kommentti, niin Ehkä Rouva Hannibal haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitos. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Joku vuosi sitten minä olin aiheesta esittelijänä, joten minulla on jonkun verran kokemusta. Tämä on hankalaa. Tilanne monimutkaistuu koko ajan, on koko ajan vaikeampaa opettaa äidinkielellä. Ja mitä minä nyt muistan, jotkut lapset tai heidän vanhempansa valitsivat, että lapset eivät saa opetusta äidinkielellään kuitenkaan sen vuoksi, että olisi hyödyllisempää oppia jollain muulla kielellä. Joten ehkä me tässä teemme jonkinnäköistä ylitarjontaa. Tämä ei välttämättä ole sellainen kysyntä, mitä ihmisillä edes on. Minulla on erityinen kysymys, jonka muistan olleen ongelma, kun minä olin esittelijä. Ja tämä ongelma oli englannin kieli. Se, miten opettajat palkataan Englannissa, Irlannista en tiedä, mutta paikalliset viranomaiset palkkaavat opettajat. Ja kun lähtee Englannin kouluista, niin silloin sinä et saa tavallaan virkavapaata, vaan toivoa, että kun palaat takaisin, niin joku antaa sinulle taas töitä. Ja sen vuoksi opettajat eivät ole kovinkaan innostuneita lähtemään. Niin, englannin kieli muuttuu koko ajan suositummaksi ja englanniksi opettamisen tarve kasvaa ja hyvien opettajien puute kasvaa. Joten tämä oli silloin jo ongelma. Onko tästä mitään uusia ö, kehityskulkuja? Tämä siis tapahtui muutama vuosi sitten tämä tilanne. Kiitos e, puheenjohtaja. Kiitokset e, herra Kavadalle tästä esittelystä. Tämä järjestelmän täytyy olla kahden suuntainen järjestelmä. Yhtäältä se, mitä me nyt näemme toimielimissämme, on, että nämä koulut toimivat suhteellisen hyvin. Kansalliset opetusministerit äh, osittain ainakin äh, ovat mukana opettajien äh, rekrytoinnissa ja jäsenvaltiot ovat osittain rahoittamassa – mutta tarvitaan toki tarpeeksi lapsia niin, että voidaan perustaa, käynnistää nämä eri kieliosastot. Mutta minusta meidän pitäisi tehdä jonkinnäköinen äh, tarkistus siitä, kuinka paljon jäsenvaltiot kykenevät tukemaan Eurooppa-kouluja. Liikkuvuus lisääntyy, ihmiset muuttavat, vaihtavat työpaikkoja, kotimaita, joten meidän pitäisi ehkä ensin tutkia kunkin jäsenvaltion paikkatarve näissä Eurooppa-kouluissa, joten ehkäpä meidän pitäisi ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin ja sanoa, että näemme mitä ongelmia tässä on, mutta me tarvitsemme enemmän sitoutumusta myös jäsenvaltioiden taholta ja ottaen huomioon varsinkin nämä vähemmistöt, jotka haluavat hyödyntää Eurooppa-kouluja. Also, Monsieur Cavada. Niin, Herra Kavada, haluatteko vastata? Kiitokset näistä huomautuksista ja totta kai käymme sitten syventämään, syventävämpään työhön myöhemmässä vaiheessa. Kiitokset näistä ajatuksista joka tapauksessa. Okei, okay, vielen dank. No monet kiitokset herra Kavada, monet kiitokset kollegoille ja sitten numero 14, onko teillä jotain koordinaattoreiden päätöksiä vastaan? Ei kellään. Ja sitten muut asiat, 15, siihenkään ei ole mitään sanottavaa. Ja minä uskon, että tänä päivänä on nyt sitten tämän päivän työt hoidettu. Seuraava kokous on 11 ja 12 huhtikuuta. Ja siihen mennessä minä toivotan teille eh, stressitöntä viikonloppua ja kiitän tulkkeja. Tulket kiittävät.